ja omistajille. Ja komissio odottaa kovasti parlamentin panosta tässä erittäin tärkeässä haasteessa. Kiitos varapuheenjohtaja Maro Shevkovicille. Hyvät kollegat, keskustelu on nyt päättynyt. Asiasta äänestetään huomenna päivällä. Hyvää yötä kaikille.